Pöytäkirja on täten hyväksytty. SD sekä ALDE-ryhmä ovat esittäneet pyyntöjä koskien valtuuskuntien nimittämistä. Euromed Aasian ryhmään kollega Takkula Tain, Tainin tilalle. Kollega Milana korvaa kollega Balzanin. Ja eteläisen Aasian valo, valiokunnan Milana tilalle tulee kollega ja kollega Kovali korvaa kollega Shimanskin. EU-Armenia-ryhmässä Shimanski tulee Kovalin tilalle. Onko näihin muutoksiin mitään huomautettavaa? Sehe ich nicht. Damit sind diese Benennungen so. Ei ole mitään huomautettavaa, joten nämä nimitykset on täten vahvistettu. Ja esityslistan mukaisesti lähdemme nyt keskustelemaan EUn ja Tatsikistanin välisestä kumppanuus- ja yhteistyösopimuksesta. Meillä on sekä neuvoston